ei ole, joten pöytäkirja hyväksytään. Arvoisat kollegat, Edustaja Anemi Knights Ötbrug on ilmoittanut minulle luopuvansa parlamentin jäsenen tehtävistään ensimmäinen ensimmäistä 2015 alkaen, ja työjärjestyksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti parlamentti ilmoittaa mainitun edustajan paikan vapautuvan kyseisenä päivänä. Ja saaneen varmaankin kaikkien nimissä kiittää kollegaamme Neits Yttebrukia erinomaisesta vuosia kestäneestä yhteistyöstä. Paljon kiitoksia. Bulgarian viranomaiset ovat välittäneet minulle pyynnön edustaja Sergei